hyväksytyksi. Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Anastase, Jakob Ritsi, Poppa on valittu ähm, Romanian parlamentin jäseneksi. No, puhemies taisi äsken ensin sanoa romaniparlamentti, mutta hän tarkoitti Romanian parlamenttia. Niin, artiklan 7 kohdan 2 mukaan Euroopan parlamentin jäsenet, samoin kuin artiklan 4 kohdan 1 mukaan todetaan, että nämä paikat Euroopan parlamentissa vapautuivat 19. joulukuuta 2008. Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että 22. joulukuuta alkaen Manolle tulee Anastasen tilalle, Matula Jakob Ritsin tilalle, Katalin Chirita Popan tilalle, Nasare Filipin tilalle sekä Petru Funerio Oprean tilalle Euroopan parlamentin jäseneksi. Sydämelliset onnittelut näille uusille kollegoille. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että rouva eva riitta Siitonen tulee Euroopan parlamentin jäseneksi rouva Kaupin tilalle ensimmäinen ensimmäistä 2009 alkaen. Artiklan kolme kohdan kaksi mukaisesti Euroopan parlamentin työjärjestyksessä nämä uudet jäsenet astuvat toimeensa Euroopan parlamentissa täysin oikeuksin tästä päivämäärästä alkaen, ottaen huomioon, että he ovat antaneet kirjallisen selvityksen siitä, että mikään ei estä heidän Euroopan parlamentin jäsenyyttään. EPPED-ryhmän ehdotuksesta herra Sir Robert Atkins ei enää jatkossa ole liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsen. Puheenjohtajakokous on 8. tammikuuta kokouksessaan asetuksen 45-2001 artikla 42 mukaisesti ja kuultuaan